Huomenta kaikille. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Huomaan, että täällä ollaan sankoin joukoin paikalla ja voimmekin aloittaa äänestykset muutaman minuutin myöhässä tosin. Eilen hän emme ehtineet käsitellä esityslistan kohtaa 15, eli ympäristölainsäädännön toteuttuminen. Tämä asia siirretään seuraavaan kokoukseen tällä viikolla meillä ei kerta kaikkiaan ole aikaa. Joten siirrytään esityslistan kohtaan 16. EUn proteiinivaje, mikä ratkaisu pitkäaikaiseen ongelmaan. Mutta vaikuttaisi siltä, että Chris Davisillä on työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Uh, I, I Eilinen kokous, jota te ja varapuheenjohtaja veditte. Se oli erittäin hyvä kokous, käsittelimme monta asiaa ammattimaisesti, mutta se, että me emme jälleen kerran päässeet käsittelemään tuota täytäntöönpanoasiaa, niin se kyllä aiheuttaa monelle meistä ongelmia. Me usein sanomme, että meidän täytyy varmistaa se, että lainsäädäntöä täytäntöönpannaan. Ja sitten kun meillä on mahdollisuus ottaa tämä asia esille, niin se laitetaan esityslistan loppuun. Ja jo toistamiseen me epäonnistuimme sen käsittelemisessä. Ja tämä tarkoittaa tietenkin sitä myöskin, että komission aikaa tässä haaskataan. Olen täysin tietoinen siitä, että tekään ette ole tyytyväinen tähän tilanteeseen, mutta nyt meille sanottiin, että me emme palaa tähän asiaan ennen maaliskuuta. Eli siinä vaiheessa on kulunut jo kuusi kuukautta asian käsittelyn alusta. Eli voisitteko jotakin tehdä, jotta valiokunta saisi lisää aikaa ja voisimme perusteellisesti käsitellä tämän asian? Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Ehkäpä huomisaamuna koordinaattorien kokouksessa voimme palata tähän asiaan, koska tänä aamuna meillä on jälleen kerran kiire. Ministeri on tulossa ja täytyy huolehtia siitä, että olemme aikataulussa ministerin saapuessa. Chris, palataan asiaan koordinaattorien kokouksessa huomisaamuna. Katsotaan, mitä voimme asialle tehdä. No niin, nyt tosiaan tämä kohta 16 EUn proteiinivaje Esittelijämme oli Jaba Tabaji. Ja nyt voimme äänestää. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistus viisi. Tässä meillä näyttää olevan kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Täällä halutaan sähköinen tarkistus. Äänestys on päättynyt. No kyllähän se ihan selvästi todella hylättiin. Tarkistus. Neljä. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten meillä on konsolidoitu tarkistus C2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten jatketaan tarkistuksesta 12 Schnellhaatilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 16, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. vasta Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 17. Tähän on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu tarkistus C3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jatkamme. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus C1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin jatkamme tarkistuksesta 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jonan tosan kappaleet tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vasta, tyhjää hylätty. Loppuäänestys. Koneelli, koneellisen äänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 39 puolesta ei vasta ääniä 11 tyhjää. Sydämelliset onnittelut esittelijä Java Zavadille. Onnittelut. Siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, eli kohta 17. Kyse on terveyserojen vähentämisestä Euroopan unionissa. Esittelijämme on Edith Estrella, Esittelijä kahden minuutin puheenvuoro, olkaa hyvä. Obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, apenas para... Puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita yhteistyöstä. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, jotka antavat hyvin rakentavan panoksensa, jonka myötä pääsimme tyydyttävään lopputulokseen. 204 tarkistusta oli ja sen lisäksi IMKO ja FEM-valiokuntien lausunnot. Nämä ovat tietysti parantaneet lopullista tekstiä. Niissä käsiteltiin joitakin ongelmia ja poistettiin joitakin päällekkäisyyksiä. Se on nyt kohdempi teksti kokonaisuudessaan. Sitten taas kesällä kiinnittää huomionne joihinkin asioihin Portugalin käännöksessä. Osa terminologista tekniset termit ovat hyvin epämääräisiä. Ne täytyy korjata. Tarkistus 51, jossa puhutaan merkityksestä käsitteestä intensive care, niin niitä on monen tyyppisiä. Sen 78, jossa puhutaan convergent, pitäisi olla integrated tällaisia termejä ongelmia vielä. Kiitokset. Nämä lingvistiset ongelmat ratkaistaan asiantuntijoiden kanssa. Tarkistus 72. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 73. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 74. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM M1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt kompromissi kolme liittyen kohtaan kaksi. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi jatketaan kompromissilla seitsemän. Kompromissi seitsemän äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Jatkamme kompromissilla neljä. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Mistä sitten jatketaan? Seuraavaksi äänestetään naisten FEM 18 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Sitten FEM e 17 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 3B IMKO O6 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten IMKO 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten IMKO 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on konsolidoitu tarkistus 6, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. kohta 4b uusi, tarkistus 103 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Inko 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 105 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 106 puolesta, vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistetaan tarkistus 106. Äänestys on päättynyt. Kyllä tämä tosiaan tulikin tarkistaa 28 puolesta 27 vastaan. Tiukoille meni hyväksyttiin. Sitten tarkistus 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavalla sivulla sitten äh, FEM 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 118 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 ja 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta seitsemän 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129. Haluatteko tarkistaa äskeisen? 122 koneäänestys. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 129 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 132 Abbiamo inteso così nella traduzione. Anteeksi puheenjohtaja, mutta meillä on ongelma. Minä äänestin 129. Äänestin puolesta, 122 äh, puolesta, mutta te puhuitte 129. En tiedä tarkalleen, mitä tässä nyt oikein tapahtui. Äh, Frau de Brünn hat gerufen, check. Rouva de Bryn huusi 122 kohdalla check ja siksi äh, tarkistimme sen koneellisesti. 129, quindi noi abbiamo votato a favore per il Niin, näin todellakin on, mutta sitten jatkoitte siitä suoraan 129. Ja minä luulin, että minä äänestin vielä 122. Hyvä on, jos tässä oli joku ongelma, niin toistetaan vielä siis 122 tarkistettiin, haluttiin tarkistaa koneellisesti, eli nyt 122 koneäänestyksellä. 122. No niin, puolesta vastaan sanoo puheenjohtaja, äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. No niin, Tästähän tämä väärinkäsitys todella syntyy. Olette aivan oikeassa. Tämä hylättiin. Minullakin oli vaikutelma, että se hylättiin, äh, mutta sel- selvemmin eroin. No niin, nyt 129 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 132 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. FEM 5 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Sitten FEM 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. FEM 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten FEM 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sekin. FEM 28, koneäänestys. Äänestys alkaa. aivan äh, selvinäinen hyväksytty. Sitten kompromissi 11 puolesta. vasta Tyhjä. Hyväksytty. Sivulle 12 jatketaan 143. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 144 puolesta Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja 144 halutaan vielä tarkistaa. Tehdään näin, kun äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten FEM 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. FEM 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. FEM 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. FEM 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. IMKO 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 13, hyväksyt, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 148 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 149 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 16 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inko 29 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty tulkikorja. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 153. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160. Haluatteko äskeisestä koneäänestystarkistuksen 155 äänestys alkaa? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 160 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Imko 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 161 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty.

vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta Ja tämä raukeaa, koska 163 hyväksyttiin. Tosiaan 104 raukeaa. Joten jatketaan tarkistus 165 Elena Antoneskulta puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 166 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. FEM 12 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FM30 puolesta vastaan. Nyt te laiskistutte siellä. Yritetäänpä uudelleen. FM30 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. IMKO 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan

tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 raukeaa, joten jatkamme tarkistuksella 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. FEM 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. FEM 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. IMKO 30 puolesta vastaan,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 Sitten FEM 1C puolesta. Against. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten FEM 16. Anteeksi, 6C. Tyhjää hyväksytty. FEM 7C puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten yhden tason kappaleet. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 15. Raukeaa. 16 raukeaa. Sitten Jatketaan. Tarkistus 21. puolesta vastaan tyhjä hylätty. 23 puolesta vastaan Vielä kerran 23 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 27 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Femvalikunta D puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja 30 oli samanlainen. 29 30 samanlaista. Kompromissi ykkönen. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmekymmentäviisi puolesta. 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Fembaliunut F puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava sivu. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem K tarkistetaan. EPPllä on yksi ääni liikaa käytetty. Nyt on kunnossa. Kolmekymmentäyksi vastaan 27 hyväksytty. Sitten Fem l puolesta vastaan Mitenkäs liberaalit äänestävät? En näe vielä, missä enemmistö on. Puolesta FEML. Selvä. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Sitten 55 puolesta. Vastaan. Tyhjä Hyväksytty. Sitten johdantokappale kappale JAU 60 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 61 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt on maratoni päästy loppuun. Ja tullaan loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. SJD, yksi ääni liikaa, yksi täytyy poistaa. Vieläkin yksi liikaa. Yksi ääni täytyy poistaa S- ja D-ryhmällä. Äänestys päättyy. 52 jaa-ääntä, yksi vasta-ääni, seitsemän tyhjää. Sydämelliset onnittelut teidän testralla ja kaikki myötä vaikuttaneet. Kiitoksia. Tärkeä teema. Epätasa-arvoisuus terveydessä Euroopan unionissa. So, dann äh, nächste Abstimmung. Sitten seuraava äänestys. Myöskin tärkeä aihe. Arviointi H1N1 influenssan hallinnasta EU-ssa vuosina 2009-2010. Esittelijä Michel Rivasi. Äänestys alkaa. Kompromissi yksi Puolesta kompromissi yksi Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 2. Tarkistus 86 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 87. Siihen liittyy suullinen tarkistus. On split vote. As... Ja kohta kohdalta ensimmäinen osa, johon liittyy suullinen tarkistus puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa raukeaa. Sitten 89 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraava sivu, kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus sata puolesta. Opetettu pois. Beim, von der Berichterstatterin übernommen. Esittelijä ottaa sen itselleen. Niinkö? Äänestetään. Tarkistus sata puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 110 puolesta. Vastaan tyhjää Tarkistetaan. Päättyy. Eli hyvä, hylätty. Konsolidoitu tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kristus 117 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 118. Tämän on myös ottanut itselleen esittelijä. Äänestetään tästä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 10 puolesta Also, ein Antrag auf uh, Roll Call. On pyydetty nimenhuutoäänestystä ja säännöt sanovat, että neljäsosa jäsenistä täytyy sitä pyytää. Eli 16 jäsentä tarvitsen, jotka nousisivat ylös. Sitten tulee nimenhuutoäänestys. äänestys. Tasan 16. Selvä. Eli nimen huutoäänestys tästä pyynnöstä koskien konsolidoitua tarkistusta 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta, 41 vastaan, kaksi tyhjää, hylätty. Ja, ja. Dann gibt es ein, äh, andere Version des... Sitten on toinen versio konsolidoitusta tarkistuksesta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 137. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu 12. Puolesta vastaan tyhjää Hyvä. Tarkistus 150 kohta kohdalta. Siihen liittyy ensimmäiseen osaan suullinen tarkistus. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa raukeaa. 151 myöskin kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan pyhiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kahdeksankymmentäkaksi Siihen liittyy suurin tarkistus. Puheenjohtaja Korea 82. Siihen liittyy suurin tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksankymmentäkolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 Michel Rivasi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kuusi. Karin käydä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 22 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty kolmas osa puolesta. Vastaan tyhjä myöskin hyväksytty. 23. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24. Ja liittyy suullinen tarkoitus ja kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa raukeaa sitten 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 39 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Oletko hyväksytty. Kompromissi 22. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 55. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56, 57, 58 samanlaiset. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten konsolidoitu 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69, 70 samanlaiset puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan ja hylätty. Ja sitten olemme jo loppuäänestyksessä sekä influenssasta. Äänestys alkaa. Only my eyes could be better. So, yeah, beendet. Äänestys päättyy. 58 puolesta kaksi vastaan yksi tyhjää. Sydämelliset onnittelut esittelijälle Michel Rivasi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset tästä äänestyksestä, joka on ajankohtainen, koska jos huomenna pandemia puhkeaa, niin me voimme hoitaa sen paremmin. Me olemme painottaneet tässä jäsenvaltioiden yhteistyötä, läpinäkyvyyttä, ja yksi tässä kuitenkin on jäänyt käsittelemättä eturistiriita. Te tiedätte, että Ranskassa on suhteessa WHO on suurikin eturistiriita, eli olisi ollut hyvä, jos olisi ollut joku asiantuntijalausunto ja arviointi. Ja tästä syystä pyysin tällaista nimenhuutoäänestystä, jotta tarkistaisimme, onko tässä jonkinlaista eturistiriita kyseessä ja tarkistettaisiin ne virastot, jotka näitä asiantuntijoita tarjoavat. Mutta haluaisin kiittää kollegoja ja sihteeristöä. Wir haben noch die Anfrage von Kollegen Delvaux. Meillä on kollega Delvaux on vielä. Häneltä on kysymys. Kiitos. Haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni, johon päädyttiin tässä viime vaiheessa, kun otettiin eri osapuolten mielipiteet huomioon. Tässä puhuttiin juuri eturistiriidosta ja minun mielestäni on hyvä, jos meillä on jonkinlainen yhteinen määritelmä. Eli tämä teksti on hyvin tasapainoinen. Varjoesittelijänä haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet, mutta on vielä toinenkin teksti toinen perusteluosa, joka edelleen on alkuperäisessä tilassaan. Ja artiklan 52 mukaisesti, jos me haluaisimme olla johdonmukaisia, niin ryhmäni nimissä ehdottaisin esittelijälle, että tämä perusteluosa uudelleen tarkistettaisiin, jotta se heijastelisi tätä tekstiä sellaisena kuin sitä nyt äänestettiin ja sellaisena kuin se täysistuntoon menee. No, on tietysti järkevää, että perustelussa ei ole muuta kuin mitä hyväksytyssä tekstissä, joten tämä täytyy työstää, jos tarpeen. Sihteeristä esittelijän kanssa sen tekee, ja sen voi sitten lukea jälkeenpäin, että onko se, stemmaako se. 19 der Tagesordnung. Kohta 19 esityslistalla. Uh, Näyttäkö miltä äänestyslistani näyttää? Tässä on paljon värejä. Sokeakin puheenjohtaja pystyy seuraamaan tätä. So, dann kommen wir zum Punkt 19, das BIP und mehr. Kohta 19, BKT ja muut indikaattorit. Tietysti mittaaminen muuttuvassa maailmassa. Anna Rosbach esittelijänä. Hän saa minuutin. Først vil jeg selvfølgelig sige tak til alle, der har... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja mietinnössä, mietinnön aikana olen sanonut paljon positiivisia asioita, mutta nyt menen hieman vakavampaan asiaan. Eilen olen saanut sähköpostiviestejä ehdotuksia tietyiltä kollegoilta, jotka näköjään ovat päättäneet lähteä sotaan tämän asian tiimoilta. Ja minun mielestäni nyt ei ole oikea hetki lähteä tällaiseen ideologiseen sotaan. Tässä on kysy uudesta aiheesta, joka on ollut Eh, odottamassa käsittelyä pitkään ja nyt tämä asia täytyisi käsitellä. Tämä on täysin välttämätöntä. Tämä mietintö on vain ensimmäinen vaihe kokonaisessa sarjassa asioita, jota tällä alalla täytyy saavuttaa. Ja jos me emme tässä ensivaiheessa pääse asioista jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen, ja jos me, no siinä tapauksessa me voimme heittää tämän saman tien roskakoppaan tämän asiakirjan. Minä en ole puolesta enkä vastaan. Haluaisin vain sanoa, että minä tulen äänestämään vastaan. Vastaan äänestäminen ei ole hyvä ratkaisu. Meidän tulisi päästä jonkinlaiseen konsensukseen. Minun mielestäni tämä todellakin on vain ensimmäinen askel pitkässä prosessissa – Tämän ensivaiheen jälkeen sitten ryhdytään keskustelemaan metodeista ja silloin voidaan ryhtyä taistelemaan eri näkemysten puolesta. Minun mielestäni meidän täytyy pyrkiä siihen, että tästä äänestään, koska muuten ei kannata tässä asiassa mennä edes eteenpäin. Kiitokset esittelijälle. Katsotaan, miten kollegat haluavat äänestää. Se tulee nyt heti ja aloitamme tarkistuksesta 17 Vittoria Prodi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten talousvaliokunnan yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Sitten yksittäin tarkistus 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistus ei ollut selvä. Äänestys päättyy. Hylätty. 21. Puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 23. Puolesta vastaan. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ei tulkkaustako? Jollainen tulkkaus puuttuu. Sujuuko nyt? Toimii. Hyvä. 26 tarkistus. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Ei tämä <laughs> kollega Snellhardt tästä tämä tulos tullut yhtään paremmaksi. 28 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti 34. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ekon 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juu, tarkistetaan. Ekon 16 koneäänestys Äänestys on päättynyt. Tiukoille meni, mutta kyllähän se hyväksyttiin. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 48 puolesta. vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 48 koneäänestö. Päättynyt. Hylätty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 49 raukeaa. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ekon 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta. vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Itre 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Itre 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Itre 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Itre 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 17 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 15 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Empel 2 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Jatkamme tarkistusta 52 kohtaan 9 puolesta vastaan 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 55 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Viisikymmentäviisi koneäänestys. Äänestys on päättynyt. Tiukoille meni jälleen, mutta kyllä se hyväksyttiin. Jatkamme ITRE 1 tarkistuksella puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Regi 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ekon 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ekon 8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää Hyvä, hylätty. Itre 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 63. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 65 raukeaa. Ei raukea, ei raukea. Tarkistus 65 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 1 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empyl 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 4 puolesta vastaan. Meneekö tämä liian nopeasti? Regi 4 puolesta. Tai no, koneäänestyksellä Regi 4. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Regi 4 hylätty. Regi 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No, mielestäni tämä oli kyllä aivan selvä äänestystulos, mutta tarkistetaan sekin. Regi 5. Äänestys on alkanut. Siis hyväksytty. Ja sitten regi 6 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Regi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksankymmentäkolme ja ITRE 9 ovat identtiset äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 83 ja ITRE 9 yhdessä. Äänestys on päättynyt. <laughs> No ei tämän selvempää enemmistöä voi olla hyväksytty. Jatketaan regi 9 puolesta. Regi 9. puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Regi 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon 12 raukeaa. DV1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV4, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. vasta tyhjä Hyväksytty. Toinen osa puolesta. vasta tyhjä Hyväksytty. DV5 puolesta. vasta tyhjä Hyväksytty. DV6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon kymmenen puolesta vastaan Tämä ei nyt ole ollenkaan selvää, joten Ekon 10 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ekon 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Empl 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70. Tarkistetaan vielä 68. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 71 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 73 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 77 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta. 81 hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Hyvä on. Äänestys on päättynyt hylätty. Öö, hylätty selkeällä enemmistöllä. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 85. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 86 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten johdanto-osan kappaleita. Yksi puolesta. Sitten kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolme, kaksi puheenjohtajakorjaa puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Sitten johdantosan viite itre puolesta. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan viite yksi empl puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan viite kaksi empl puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jatkamme. Sitten johdantosan kappale Asta. Tarkistus 5 Proodilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kyllä tämä on ihan selkeä. Haluatteko todella? Selvähän se oli. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Empel A. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itrea puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. No jos vaaditte. Kymmenen. Äänestys on päättynyt. Se oli hyväksytty. Sitten 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 14. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16. Horst Schnellhaat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Empel C puolesta vastaan. Tyhjä hylätty, eikö totta? Empel C hylätti. Itre C puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Empel D puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Itre D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja näin päättyi tämä äänestys paitsi loppuäänestyksen osalta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Sen 15 puolesta 34 vastaan 11 tyhjää. Näin ollen mietintö menee roskakoriin valitettavasti. Esittelijä, olkaa hyvä. Nu ser man jo tydeligt, at øh, vi Kiitos. Sanoin, että en äh, halunnut äh, tässä asioita näin vakavasti ottaa ja valitettavasti nyt tämä asia päätyy roskakoppaan. Ja valitettavasti me olemme nyt joutuneet tähän sotatilanteeseen, josta äsken puhuin. En nyt ole vielä katsonut, mistä puolueesta näitä muutoksia tuli, mutta tulen laatimaan listan, jotta sitten voimme avata tämän uuden avoimuuden tien, jossa eh, otetaan huomioon muutakin kuin PKT. Mutta tämä ei kuitenkaan ollut tulos, jota valiokunta toivoisi, ja meidän täytyy ottaa tämä asia uudestaan käsittelyyn. Tällä haavaa kuitenkin näyttää siltä, että tässä on kysymys jonkinlaista ideologisesta taistelusta ja se on tietenkin valitettavaa, mutta meidän täytyy tarttua härkää sarvesta joku toinen kerta. So ist das manchmal in der Politik. Näin se joskus on politiikassa. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Vittorio Prodi. Grazie Presidente. Un'osservazione come relatore ombra uh, del gruppo minä halusin kommentoida varjoesittelin asiaa. Se, mitä minä yritin tehdä, oli käsitellä asiaa hyvin yksityiskohtaisesti, koska ymmärsin tämän asian tärkeyden. Tämä on ainoa tapa, jolla voimme ymmärtää muutokset jotka ovat ympärillämme ja, ja ymmärtää rajoitettujen resurssiemme merkityksen. Täytyy tehdä radikaaleja muutoksia, mikä tarkoittaa täyttä muutosta sivilisaation luonteessa kun otetaan huomioon nämä rajoitukset, joiden kanssa emme tule nykyisin toimeen. Kaikki perustetaan talo- materiaaliseen tuotantoon, mutta tarvitaan täysin erilaista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon tarve määritellä yhteiset ja ei-materiaaliset hyvät ja hyödykkeet. Emme voi tällä tavalla käsitellä sivilisaatiotamme. Meidän täytyy antaa panoksemme kestävään kehitykseen yhteiskunnassamme. Tarvitaan jonkunlaista ymmärrystä transformaatiosta, valmiutta tehdä muutoksia. Täytyy ajatella enemmän sellaisia asioita, jotka eivät ole käsin kosketeltavia, muita kuin materiaalisia Näiden puolesta täytyy tulevaisuudessa taistella. Vieraamme odottaa jo ulkopuolella, mutta minulla on vielä täällä kaksi puheenvuoropyyntöä, Lepage ja sitten Schnellhaat. Pyytäisin, että puhutte lyhyesti. Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Herra puheenjohtaja, varjo esittelijänä Aldesta ymmärsin, että tässä haluttiin torpedoida tämä mietintö, jonka aihe minun mielestäni on äärimmäisen merkittävä ja ymmärrän sen, mitä herra Prodi juuri sanoi. Tämän tyyppisessä asiassa me olemme aina vastakkain samanlaisen asian kanssa. Se, että tämä hylätään täysin, niin se voidaan tulkita siten, että parlamentti on sitä mieltä lopullisesti, että tämä ei ole tärkeä asia Minulla on sellainen olo, että tarkistus tarkistukselta pyrittiin päätymään kompromissiin ja sitten torpedointiyritys ei mennyt läpi, vaikkakin tietystä tarkistuksesta äänestiin kahteen kertaan. Tietyt tarkistukset, jotka menivät oikeaan suuntaan, ne otettiin huomioon, vaikka tämä ei minua tyydyttänytkään, niin olin kuitenkin tämän mietinnön puolesta. Ymmärrän nyt, että tämä päätyy roskakoppaan, mutta toivon, että parlamentti ottaa tämän asian uudelleen käsittelyyn muodossa tai toisessa, koska emme me voi ainoastaan keskittyä BKT, koska se on täysin absurdia tämän päivässä yhteiskunnassa. Ja sitten vielä hyväksi lopuksi Horst Puheenjohtaja, tämä on tietysti hyvin tärkeä asia, se on jo kuultu, sitä haluan tukea. Mutta kun me, jos haluamme tärkeän aiheen, niin täytyy kehittää kriteereitä, jotka ovat todistettavia ja mitattavia, eikä loputonta byrokratiaa tässä aiheuttaa, niin kuin tässä olisi päätetty, kriteereille, jotka itse asiassa ovat subjektiivisempia enemmänkin. Ja sen vuoksi emme pystyneet hyväksymään tätä mietintöä, koska olemme sen puolesta, että on konkreettista dataa, että on vähemmän byrokratiaa ja Tästä täytyy päästä tulokseen ja tästä, tämän mietinnön osalta se ei ollut mahdollista. Jaha, Eppepperä. Toinenkin puheenvuoro, Richard. Nyt kun ei ole vielä yksitoistakaan kello, niin olisin pyytänyt, että pidetään pieni tauko, koska tässä pitäisi sisäisesti keskustella vähän. Absolutely. No niin, tämän äänestysmaratonin jälkeen tämä on ihan hyvä ehdotus. Pidetään 5-6 minuuttia taukoa ja tasan kello 11 keskustelemme on terveyspolitiikasta unkarilaisen puheenjohtaja valtion ministerin kanssa. Tähän aiheeseen meidän tulee vielä palata. Ei nyt voida katsoa, että tämä hoidettiin täällä. Keskeytetään viide, kokous viideksi minuutiksi ja pyytäisin, että pysyisitte paikalla ää, niin, että voimme kaikki kuunnella uutta puheenjohtajavaltiota ja mitä sillä on esityslistallaan terveyspolitiikan suhteen. So, liebe Kollegen. No niin, parhaat kollegat tämän lyhyen tauon jälkeen, jonka pidimme äänestysmaratonimme päätteeksi. Meillä onkin vuorossa tämän aamupäivän huippuhetki. Toivotan erittäin lämpimästi tervetulleeksi puheenjohtajavaltio Unkarin edustajan, nimittäin kansallisista resursseista vastaavan ministerin Miklos Retelin. Lämpimästi tervetuloa Euroopan parlamentin ympäristövaliokuntaan, samoin tervetuloa äh, avustajille. Te olette äh, terveyspolitiikasta vastuussa ja tämä valiokunta on paitsi ympäristö myös kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusasioista vastaava valiokunta täällä Euroopan parlamentissa. Me olemme kiinnostuneita koko joukosta asioita ja nyt haluamme mielellämme kuulla, mitä uusi puheenjohtaja valtio aikoo tulevien kuuden kuukauden aikana tehdä. Annamme teille välittömästi puheenvuoron. Unkarin äh, puheenjohtajavaltion ohjelmasta. Olkaa hyvä, herra ministeri. Kysyn siitä, A tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim! Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri kunnia olla täällä tänään ja esitellä teille Unkarin terveyspoliittisen ohjelman puheenjohtajamaan. Sen tavoitteen asettelun ja olen iloinen, että voin puhua siitä, miten haluamme edistää terveyspoliittisia aloitteita, jotka ovat nyt esialistalla. Olemme valmistautuneet puheenjohtajakauteen. Kuusi vuottahan on vasta kulunut siitä, kun Unkarista tuli jäsen. Viime, kuusi, viimeiset kuusi vuotta eivät ole pelkästään olleet Unkarille sellaisia, jotka ovat tuoneet muassaan syv- syvällisiä muutoksia, vaan koko EUlle myös. Lissabonin sopimus on laajentanut parlamentin valtuuksia ja neuvoston ja parlamentin yhteistyö on nyt uudella tasolla. Toivon, että voimme löytää kysymyksiin yhteisiä ratkaisuja kysymyksiin, joissa täytyy tehdä päätöksiä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Viimeisen kuuden vuoden aikana olemme pystyneet seuraamaan sitä, että EUn terveyspoliittinen toiminta on laajentunut yhä enemmän ja on, se on pystynyt kehittymään. Terveyspolitiikan kysymykset kuuluvat kyllä kansalliseen jäsenvaltioiden vastuuseen toimivaltaan. On kuitenkin monia kysymyksiä, joissa varten vastausta myös EU-tasolla. Esimerkiksi vastuut, jotka tulevat sisämarkkinoiden toiminnasta – emme tarvitse yhteistyötä pelkästään sen takia, että meillä on yhteisiä haasteita, vaan myös sen vuoksi, että valitettavasti on suuria eroja yksittäisten jäsenvaltioiden välillä terveyspoliittisissa asioissa ja, ja kansalaisten terveyden, terveydessä yleensä. EUn kansalaisilla on oikeus terveyteen ja oikeus äh, sairaanhoitoon. Terveyspalvelulla on suuri vaikutus myös yksilöiden elämänlaatuun ja yhteiskuntaankin. Terveyden suojelu on tärkeä osatekijä myös talouskehitystä. Kansalaisten terveys, työntekijöiden terveys ja myöskin niiden vuosien määrä, jotka ikääntyneet ihmiset voittaa, voivat elää terveinä, terveinä, niin niillä kaikilla on merkitystä myös kilpailukyvyn kannalta. Terveyssektori merkitsee myös suurta tutkimus- ja tuotekehityspotentiaalia. Se vie teknistä kehitystä eteenpäin. Tämä sektori on kuitenkin myös eh, sellainen, joka myös käyttää tiettyjä teknologisia palveluja ja innovaatioita. Sen lisäksi terveyssektori on tärkeä työllisyyden kannalta, koska noin 10 prosenttia työllistetyistä EU-ssa työskenteli juuri tällä sektorilla. Eurooppa 2020-strategiassa, joka on hyvin tärkeä Euroopan unionin tulevaisuuden näkymien kannalta, on talouskasvulla suuri merkitys. Ja tässä yhteydessä on myös tärkeää se, että meillä on aktiivinen työkykyinen väestö ja tässä meillä on suuri vastuu. Unkari on tullut puheenjohtajaksi hyvin vaikeana aikana. Talouskriisi on terävöittänyt näitä yhteisiä vastuita, joita jäsenvaltioilla on. Täytyy löytää ratkaisuja esimerkiksi väestön ikääntymiseen, niin, että, ja terveyspalveluille tulee suurempi kysyntä, sitten jäsenvaltioiden alueväliset erot terveystoimessa, ja sitten myöskin ongelma on se, että puuttuu pätevää työvoimaa. Täytyy huolehtia siitä, että talouskriisistä huolimatta pidämme yllä ja voimme taata tasavaloisuuden periaatteen, voimme taata laadun ja pitää terveydenhoitojärjestelmät kestävinä. Nämä ovat tärkeimmät etusijalla olevat asiat, jotka antavat puitteet terveyspoliittisessa toimissa Unkarille puheenjohtajamaana. Haluan sanoa ensin muutaman sanan lainsäädäntöaloitteista, jotka ovat jo esityslistalla. E-, e-, EU:ssa on ollut tärkeää lainsäädäntötoimintaa terveysalalla. Espanjan ja Pelkian puheenjohtajakausien aikana saatiin merkittävää edistystä aikaan rajat ylittävässä toiminnassa potilaiden oikeuksissa ja myöskin lääke, lääkkeitä koskevissa säännöissä ja säädöksissä. Mitä tulee sitten rajat ylittäviin potilaiden oikeuksiin. Olemme sitä mieltä, että direktiiviehdotus on virastan pylväs tällä alueella. Tämän asian kodifiointi varmaankin myötä vaikuttaa siihen, että oikeudelliset takuut potilaille, jäsenvaltioille ja terveydenalan työntekijöille, niitä voidaan parantaa. Haluan painottaa sitä, että Unkari on tukenut tätä toista käsittelyä. Viime viikolla, kun oli kokous, ja olette hyväksyneet siellä kompromisseja, kompromissit, niin Unkari tekee tulevaisuudessa kaikkensa sen eteen, että direktiivistä voidaan päättää niin nopeasti kuin mahdollista, että saadaan se voimaan niin nopeasti kuin mahdollista. Aiemmilla puheenjohtajakaudella saatiin lääkesäännöksissä aikaan ja niin lääkevalvonnassa tärkeää edistystä aikaan. Neuvoston nimistä haluaisin kiittää parlamentin osoittamasta yhteistyöstä ja tämän yhteistyön ansiosta päätyttiin, pystyttiin saamaan aikaan kompromissi nopeasti. Olen vakuuttunut siitä, että lääkevalvonnan alueella on pysty saamaan ratka- on pysty, pystytty ratkaise- ratkaisemaan hyvin tärkeää asioita esimerkiksi sivuvaikutusten osalta. Sen lisäksi koordinointi ja työnjako mahdollistuu yksittäisten jäsenvaltioiden välillä ja toimielinten välillä EU-ssa. Jäsenvaltiot voivat tehdä sellaisia päätöksiä, jotka takaavat potilaiden turvallisuuden. Sen lisäksi on kompromissi myös lääkeväärännöksistä ja toivomme, että helmikuussa parlamentti voi päättää, tämän, päättää tästä säädöksestä. Nämä kaksi ehdotusta siis ovat olleet etuolalla tähän mennessä. Sitten reseptilääkkeistä tiedottaminen eh, potilaille, kuluttajille – Unkari on puheenjohtajan maana nyt sitten valmis käsittelemään tätä ja asetelleen uudistetun ehdotuksen pohjalta komissiosta ja mitä tulee sitten parlamentin tarkistuksiin, niin odottaa myös niitä huomioon. Tällä hetkellä Unkari odottaa sitä, että komissio tekee uudistetun ehdotuksen ja sitten kun tämä tapahtuu, niin Unkari perustaa työryhmän, joka käsittelee tätä asiaa. Iloitsisimme siitä, jos potilastiedot ja potilaiden intressit otetaan tässä uudistustyössä etualalle. Tässä mielessä olemme kovin iloisia niistä parlamentin pyrkimyksistä ja esittelijän pyrkimyksistä poistaa nämä puutteet. Olemme vakuuttuneet siitä, että komission uudistettu ehdotus tulee pian, että se esitetään pian. Ja sitten voimme keskustella yksityiskohtaisesti tästä asiakokonaisuudesta. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä edelleen parlamentin kanssa ja jatkamaan sitä. Olemme sitä mieltä, että potilas tiedot täytyy lisätä terveyden toimintaohjelmaan niin, että ei keskitytä pelkästään lääkkeisiin, vaan myöskin terveyden ylläpitämisen kysymyksiin ja sitä, miten voidaan vahvistaa kansalaisten tietopohjaa tällä alueella. No, sitten haluaisin käsitellä aloitteita, jotka eivät liity lainsäädäntötyöhön. Euroopan unionin terveysstrategia osoittaa, miten tärkeä terveys on eurooppalaisessa politiikassa. Strategiset periaatteet ovat seuraavat. Arvoihin perustuva lähestymistapa, se, että tunnustetaan yhteys talouskasvun ja terveyden välillä – otetaan terveys mukaan tärkeänä osatekijänä kaikille politiikkalohkoille niin, että vahvistetaan EU-roolia, mitä tulee globaaleihin terveyskysymyksiin. Euroopan laajuisesti nämä periaatteet muodostavat hyvän pohjan, jotta voidaan orientoida erilaisia terveysstrategioita tämän pohjan mukaisesti. Seuraavina tulevina vuosina Euroopan unionin tavoitteen asettelun ja terveyspoliittisen toiminnan täytyy ratkaista seuraavia ongelmia. Euroopan kansalaisten turvallisuutta terveysalalla täytyy vahvistaa edelleen ja terveydenhoidon piiristä täytyy tukea terveellisempää elämäntapaa, erityisesti lasten ja nuorten kohdalla. Ja täytyy vaikuttaa siihen, että ikääntyneillä ihmisillä on hyvä terveydentila myöskin. Kansalliset terveydenhoitojärjestelmät, niistä täytyy tehdä tehokkaampia, joustavampia, uudenaikaisempia. Meidän pitää olla lähempänä potilaita ja terveyspalveluita täytyy päästä käyttämään helpommin. Unkari puheenjohtajamaana yhtyy aloitteisiin, joita on tehty jo edellisten puheenjohtajamaiden kausilla. Sitten haluaisimme asettaa etusille lapset ja erityisesti heidän rokotuksensa. Mitä tulee rokotuksiin lapsille, siitä halutaan aloittaa vuoropuhelu, mutta on myös laajempi ongelma, jota täytyy käsitellä, nimittäin valvonta, seuranta eh, maahanmuuttajalasten keskuudessa. 3-4. maaliskuuta pidämme tästä asiasta asiantuntijakonferenssi Budapestissa ja konferenssin tulokset sitten sitten välitetään eteenpäin korkeimmille lääkintä- ja terveysalan viranomaisille. Konferenssin johtopäätöksistä sitten näemme, että mitä toimia EUn tasolla voidaan tehdä ja aloitteita tehdä niistä, ja ehdotukset otetaan sitten neuvoston johtopäätöksiin. EUn kansalaisten terveentilaa täytyy parantaa, ja meidän täytyy meitä vaikuttaa siihen, että lapset kasvatetaan terveelliseen elämäntapaan. Nämä tehtävät ovat korkealla sijalla agendalla Unkarin, Unkarilla puheenjohtajamaana ja Unkari haluaa viedä eteenpäin jo olemassa olevia aloitteita. Haluamme myös varmistaa sen, että psyykkinen terveys on aivan yhtä tärkeää kuin fyysinen terveys. Tällä tässä asiassa on lähdetty sektorit ylittävään yhteistyöhön, kuten esimerkiksi psyykkinen terveys nuorten ja ikääntyvien keskuudessa, depressio, psyykkinen terveys työpaikalla, leimaaminen ja sosiaalinen syrjäytyminen. Nämä ovat tärkeitä teemoja. Viisi temaattista konferenssia järjestetään näistä aiheista ja tulokset sitten ovat luettavissa neuvoston johtopäätöksessä. Kolmas, neljäs maaliskuuta järjestetään sitten Berliinissä viimeinen konferenssi tältä näistä aiheista. Ja tämän konferenssin jälkeen sitten aloitetaan neuvostossa työ. Sen lisäksi pidämme hyvin tärkeänä, että EUn jäsen, jäsenvaltioiden väliset erot ja epätasarvoisuudet ja myöskin jäsenvaltioiden sisällä olevat epätasarvoisuudet voidaan tasoittaa kansalaisten terveydentilassa. Meidän täytyy vaikuttaa siihen, että tuetaan terveellistä ravintoa, ruokaa, täytyy torjua ylipainoa, täytyy parantaa tietoisuutta siitä, että kuntoilu on tärkeää ja toimia myös tupakointia vastaan. Ennaltaehkäisyn mielessä sitten puheenjohtajamaa pitää myös ennaltaehkäistävästä työstä siis konferenssiin. Haluaisin myös mainita sen, että Eurosafein kanssa yhteistyössä ja niin, että komissio tukee tätä niin 16.17. kesäkuuta järjestetään asiantuntijakonferenssi teemasta äh, onnettomuuksien ja työpatormien ennaltaehkäisy. Tässä analysoidaan asiantilaa ja muotoillaan tulevaisuuden toimintahaasteita tällä osa-alueella. On myöskin muita alueita, joiden pitäisi myötä vaikuttaa siihen, että kansalliset terveysjärjestelmät tulevat tehokkaammaksi ja moderneimmiksi. Pääaihe terveyspoliittisessa ohjelmassamme kuuluu englanniksi Patients and uh, Professional Pathways in Europe, siis uh, ammattiurat terveys, terveydenhoitoalalla Euroopassa. On kysymyksiä, joissa vaaditaan rajat ylittävää yhteistyötä. Esimerkiksi rajat ylittävä terveydenhoito, potilaiden ja terveydenhoitoalan työntekijöiden mm, siirtyminen maasta toiseen, työvoiman lisääntyvä tarve ja kysyntä tehokkaille terveydenhoitopalveluille, erot ja epätasa-arvoisuus terveydenhoidossa ja potilaiden oikeudet. Unkari puheenjohtajamaana haluaa puuttua hyvin tärkeisiin asioihin terveydenhoitoalalla, kuten investointi tulevaisuuteen terveydenhoitoalalla, ennen kaikkea kun otetaan huomioon se, että Budjetteja on pienennetty joka puolella, väestö, väestö ikääntyy ja terveydenhoito tulee yhä kalliimmaksi. Kulut, jotka käytetään terveydenhoitoon, eivät ole pel- pel- yksinkertaisesti pelkästään kuluja, ne ovat myös tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja ja voivat vaikuttaa siihen, että tulevaisuudessa kulut taas pienenevät. On hyvin tärkeää, että päätökset perustetaan tosiasioihin ja että meillä on tarvittavat välineet, jotta voidaan aloitteiden ja toimintojen seurauksia, vaikutuksia seurata. Keskustelu on myös tärkeää ja on tärkeää, että voimme tietopohjaamme ja ammattitaitoamme laajentaa. Sen lisäksi olisi tärkeää se, että rakennerahaston määrärahoja voidaan käyttää myös terveydenhoitotoimen jatkokehittämiseen. Unkari puheenjohtajamaana tekee ehdotuksia siitä, että neuvoston johtopäätöksissä tuettaisiin sitä, että olisi potilasta, lähellä olevia ja kestäviä terveydenhoitojärjestelmiä. Komission vihreän kirjan mukaan tai sen suhteen Unkari puheenjohtajamaana on hyvin kunnianhimoinen, että päästään edistykseen siinä, mitä tulee terveydenhoitotoimen työvoimaan. Ja tässä haluaisimme liittyä siihen, mitä Belgia on tehnyt puheenjohtajamaana. Ja kun Belgia on tehnyt puheenjohtajamaana johtopäätöksiä investoinneista tulevaisuuden terveydenhoitoalan työntekijöihin, innovaatiot ja yhteistyö ja sen lisäksi täytyy saada aikaan toimintasuunnitelma tällä alalla niin nopeasti kuin mahdollista, ja se täytyy toteuttaa niin nopeasti kuin mahdollista. Unkari puheenjohtajamaana on sitä mieltä, että on hyvin tärkeää tässä mielessä, että meillä on oikeaa tietoa työvoiman tilanteesta tällä alalla EU:ssa. Sen lisäksi on myös tärkeää työvoiman ulkomaille muuttamisen liiallisessa määrin pysäyttäminen tässä tarvitaan suunnittelutoimia. Puheenjohtajamaa on sitä mieltä, että sähköinen terveydenhoito ja siirtyvät palvelut ovat hyvin tärkeitä, kun otetaan huomioon terveydenhoidon modernisointi ja kun kehitetään rajoitettuja palveluja edelleen. Ja myöskin työvoimapulan ongelman hoitamiseen terveydenhoitoalalla. Unkari 10.12. toukokuuta Unkari järjestää siis asiantuntijakonferenssin tästä aiheesta Budapestissa. Kaikissa konferensseissa ja tilaisuuksissa eh, niihin kutsumme tietysti myös teidät ja toivottavasti pystytte hyväksymään nämä kutsut. Unkari puheenjohtajamaana toivoo, että avoimuus, yhteistyö ja parlamentin tuki jatkuvat. Kiitoksia ja jos teillä on kysymyksiä, niin vastaan kernaasti. No niin, neuvoston puheenjohtajavaltion puheenjohtaja, kiitokset tästä hyvin kattavasta Unkarin puheenjohtajaohjelman esittelystä. Olemme todenneet, että terveydellä on ihmisten elämään äärimmäisen merkittävä vaikutus, mutta luonnollisesti terveysalaan liittyy myös monia muita tärkeitä kysymyksiä. Juuri tänä aamuna toimitimme äänestyksen terveydenhuollon eroista Euroopan unionissa. Meitä huolestuttaa se, että eri jäsenvaltioiden välillä on laadullisia eroja terveydenhuollon suhteen ja myös terveydenhuollon palvelujen toteutumisen suhteen. Meillä on täällä koko joukko puheenvuoropyyntöjä, kysymyksiä. Ehdottaisin, että rajaamme puheenvuoron kahteen minuuttiin. Ensimmäisenä Richard Sheva. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisa puheenjohtaja edustaja Olen iloinen siitä, että olette vieraanamme ja onnittelen teitä nyt jo puheenjohtaja ohjelmanne kunnianhimoisuudesta. Tässä otitte koko joukon asioita esiin. Ja meille tietenkin on tärkeää, että ne päätökset, jotka yhdessä olemme tehneet, niin kuin esimerkiksi rajat ylittävä terveydenhuolto, johon viittasitte, todella myös täytäntöönpannaan jäsenvaltioissa. Neuvottelujen aikana näimme, että vastustus joissain jäsenvaltioissa neuvostossa oli hyvin kovaa, ja esittelijämme François Costet ja John Bowis ovat todella te- taistelleet näiden asioiden suhteen. Pyytäisin, että puheenjohtajavaltiona huolehditte ensinnäkin nyt siitä, että neuvosto todella tekee päätöksen ajoissa ja että että sovitusta direktiivistä pidetään kiinni ja että se täytäntöön pannaan jäsenvaltioissa, muuten tulee ongelmia. Niin kuin itsekin tiedätte, muutamasta asiasta ei saatu aikaan sopimusta. Erityisesti tämä laskukysymys on monille potilaille ongelma. Ja jos meidän ehdottamamme kuponkijärjestelmä voitaisiin saada käyttöön, tämä varmasti helpottaisi ihmisiä niin, että he eivät joutuisi ennalta maksamaan koko summaa itse. Viittasitte sähköiseen terveydenhuoltoon. Koko tämä sähköinen puoli kaatui myös neuvostossa ja olen aivan varma siitä, että monet ihmiset eh, voisivat helpommin käyttää näitä palveluja hyväkseen, jos olisi mahdollista kotoa näitä palveluita saada käyttöön myös muissa jäsenvaltioissa, eli sähköisesti. Koulutus on hyvin tärkeä kysymys ja luonnollisesti äh, koko näiden äh, terveysalan ammattien sosiaalinen ympäristö on hyvin tärkeää. Meillä on aika paljon äh, taitovuotoa ja joissain jäsenvaltioissa on syntynyt todella puutetta pätevästä henkilökunnasta. Ja kun te puhuitte, että meidän on huolehdittava erityisesti lastemme terveydestä, olisin ehkä toivonut, että olisitte vielä konkreettisemmin puhunut suunnitelmistanne ennaltaehkäisevän toiminnan suhteen. Tässä varmasti mekin voisimme auttaa teitä pitämään ihmiset terveenä. Kiitos. Kiitoksia sitten Linda Mäkävän. Welcome, minister. Tervetuloa, ministeri. Tänä aamuna me puhuimme terveyden epätasa-arvosta ja siitä, miten H1N1 influenssaa viime vuonna hoidettiin. Meillä on nyt uusi influenssa-aalto ja haluaisin tietää, mikä teidän arvionne on viimevuotisista toimista ja tulisiko toimia koordinoida tänä vuonna, koska nyt käydään keskustelua siitä, tulisiko jonkinlainen rokotuskampanja järjestää. Toinen asia, jonka te tunnette, se liittyy Agnes Kellerin unkarilaiseen kätilöön. Olen saanut paljonkin kirjeitä tämän asian tiimoilta. Ne, jotka eivät häntä tunne, hän on siis unkarilainen kätilö, joka on kotiarestissa parhaillaan. Unkarissa. Häntä on syytetty väärästä toiminnasta ja hän oli vaarallisten vankien vankilassa vielä ennen joulua. Vankilaan hän joutui sen takia, että Unkarissa Vaikkakin on laillista synnyttää kotona, niin ei ole kuitenkaan mitään lakia, joka sallisi kätilöiden toimivan näissä kotisynnytyksissä. Eli olisi hyödyllistä, jos ministeri voisi selvittää meille, miksi Agnes Keller sai rikossyytteet Unkarissa ja miten on mahdollista olla olemassa tällaista lakia, joka sallii kotisynnytykset, mutta sitten tämä oikeus viedään pois, koska sitä ei voi luvallisesti tehdä. Ja olen myöskin ymmärtänyt, että Euroopan äh, ihmisoikeustuomioistuin joulukuussa sanoi Unkarille, että tätä lakia tulisi muuttaa. Haluaisin tähän vastauksen, koska tämä ei koske ainoastaan Unkaria, vaan tämä on kansainvälinen asia. Olen saanut kautta Euroopan kirjeitä tämän asian tiimoilta, koska he eivät ymmärrä, kuinka tällainen on mahdollista EUn jäsenvaltiossa. Antonia. Kiitoksia. Sitten Antonio, Antonia Palonova. Kiitos puheenjohtaja. Minä myöskin haluaisin onnitella ministeriä tästä esitelmästä. Äh, melkeinpä kaikki ministerit, jotka tulevat tänne esittelemään ohjelmia, niin sitoumukset ovat korkealla tasolla, tasolla mutta jos tarkastellaan terveyden epätasa-arvoja, niin kovinkaan paljon ei näytä tapahtuneen. Myöskin Unkari haluaa panostaa tähän terveyteen ja kestävyyteen. Tänä aamuna me hyväksyimme mietinnön terveyden epätasa-arvoista ja puhuimme myöskin, mitä vaikutuksia tällä on terveydenhuoltojärjestelmiin ja kansalaisiin. Haluaisin kysyä teiltä yrittää saada tietoa konkreettisista aloitteista. Miten te aiotte tämän tuoda ministerineuvoston pöydälle, kun nyt tiedetään, että siellä ollaan jatkuvasti vastahakoisia tiettyjen jäsenvaltioiden taholta silloin, kun puhutaan terveydenhuoltoasioista, niin he piilottautuvat tämän toissijaisuusperiaatteen taakse. Ja onko teillä suunnitella minkäänlaista yhteistyötä ECOFIN-neuvoston kanssa, koska me tiedämme, että sillä on tärkeä rooli jos me haluamme vastata niihin tarpeisiin, jonka tarkoituksena on saavuttaa tasa-arvoisempi terveydenhuoltojärjestelmä. Ja tänä aamuna me myöskin hyväksymme mietinnön, jossa käsiteltiin H1N1-influenssaa ja parlamentti suurin vaikeuksin vaatii läpinäkyvyyttä ja haluaa, että otetaan opiksi tästä kansanterveyskriisistä ja sen seurauksista, myöskin niistä jo, vaikutuksista, joita kansalaisiin tällä asialla oli luottamuksen suhteen. Haluaisin tietää, aiotteko te neuvostossa ottaa tämän asian esille puheenjohtajakautenne aikana ja aiotte kes, aiotteko keskustella myöskin hallinnon parantamisesta ja läpinäkyvyyssäännöistä, mitä tulee esimerkiksi asiantuntijoiden käyttöön kansanterveyskriiseissä. Tänä aamuna valiokunta äänesti vastaan läpinäkyvyysperiaatetta tässä asiassa. Aiotteko tuoda tämän neuvoston tietoisuuteen ja myöskin komission tietoisuuteen? Toisin sanoen meidän tulisi saada enemmän tietoa asiantuntijoista, heidän taustoistaan ja heidän julkilausumistaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Tremopulos. Kiitos puheenjohtaja ja haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi. Haluaisin esittää teille kysymyksen, joka liittyy asiaan, joka on yhteydessä siihen, miten GMO-tuotteita käsitellään terveysministerineuvostossa. Voisitteko sanoa meille, me olemme siis olleet sitä mieltä, että tämä koko asia, siinä ei enää ympäristöasioiden komission jäsen ollut asioista vastuussa. Ja me olemme edelleen sitä mieltä, eh, jota olemme aina olleet Euroopan unionissa. Ja kuten te tiedätte, Euroopan unionissa ollaan hyvin negatiivisesti suhtaututtu eh, GMO-tuotteiden viljelyyn. Haluaisin, että sanot, sanoisitte meille, tuletteko te käsittelemään tätä asiaa yksin omaan kuluttajien terveyden kannalta vai otatteko huomioon myöskin ekosysteemin ja biologisen monimuotoisuuden? Vai onko teillä kenties erilainen lähestymistapa teidän maassanne tähän asiaan? Ja miten tämä sitten heijastuu konkreettiseksi politiikaksi? jos te otatte huomioon eurooppalaisten kansalaisten mielipiteen ja suhtautumisen tähän asiaan, joka on ylivoimaisesti GMO-tuotteiden viljelyä vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Oresta Rossi. Eh, grazie Presidente. Allora, come... Kiitos puheenjohtaja. Tehän tiedätte, että äänestimme asiakirjasta, joka koskee Euroopan kansalaisten oikeutta saada hoitoa muussa kuin kotimaassaan. Eli jos kansalainen ei saa tiettyä terveyspalvelua kotimaassaan, hän voi mennä e, toiseen jäsenvaltioon. Toki hän voi kotimaassaankin odottaa jonossa omaa hoitoon. Tässä kuitenkin äh, usein eteen tulevat kustannukset ja katsonkin, että nämä kustannusten väliset erot, siis äh, todelliset kustannukset äh, ja korvaus. Äh, näiden välillä on usein ero, joka kansalaisen täytyy itse maksaa. Eli tässä tarjotaan kansalaisille mahdollisuuksia saada hoitoa muualla, mutta he saattavat joutua maksamaan tästä hyvin paljon. Ja ongelma on se, että ne, joilla näitä varoja ei ole, eivät myöskään sitten hoitoa voi muualta mennä etsimään. Ja tämä lisää epätasa-arvoisuutta Euroopan kansalaisten välillä. On aivan ilmeistä, että jäsenvaltioiden tulisi toimia tässä. Ehkäpä sopimusta tulisi jopa toimialan, toimialakysymysten suhteen muuttaa. Mutta olisitteko te valmis tukemaan suunnitelmaa, joka tekisi mahdolliseksi sen, että kaikkien jäsenvaltioiden vähimmäissä terveyspalvelut taattaisiin samalla tasolla kaikille. No, ehkä parhaat jäsenvaltiot voisivat tarjota enemmänkin, mutta mutta että, että sovittaisiin yhteisestä vähimmäistaso, vähimmäistasosta. Tätä me toivoisimme. Mitä mieltä te olette? Voisiko olla mahdollista löytää tämän kaltainen ratkaisu? Kiitoksia. Molto grazie. Suuret kiitokset. No niin, haluatteko vastata tässä vaiheessa, ministeri? Tämä oli ensimmäinen kierros ja ehkäpä te voitte tässä vaiheessa vastata. <clears throat> Sydämellisesti näistä kysymyksistä. Herra Seber. Niin. Herra Seber, te esititte kysymyksen ja Unkari puheenjohtajavaltiona tulee tekemään kaikkensa, jotta rajat ylittäviä terveyspalveluja koskeva direktiivi saadaan hyväksytyksi vielä Unkarin puheenjohtajakaudella ja näin täytäntöönpantua. Te puhuitte myös sähköisestä terveyspalveluista, e-health, ja mielestänne tämä voisi helpottaa kansalaisten tilannetta. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Tulemme käsittelemään aihetta järjestämässämme konferenssissa juuri aiheesta. Sitten lasten terveys. Lääk- lääkärien ja sairaanhoitajien, pätevien ähm, hoitajien puute. Näitä ongelmia on eri jäsenvaltioissa. Tiedämme, että tiettyä epätasapainoa on olemassa ja tämä meidän täytyy hoitaa. Meidän on huolehdittava tämän epätasapainon poistamisesta. Meidän täytyy saada selville, miksi hoitohenkilökunta ähm, siirtyy maasta toiseen. Ja kun tiedämme syyt, jäsenvaltiot voivat puuttua tähän hoitajien ja lääkärien siirtolaisuuteen. Sitten tosiaan tämä lasten terveys, rokotukset, ennaltaehkäisy ovat erityisen tärkeitä kysymyksiä. On jäsenvaltioita, joiden rokotusjärjestelmät ovat erittäin konservatiivisia ja joissa järjestelmät ovat hyvin, hyvin tiukkoja. Siis on tiettyjä jäsenvaltioita, joissa on näin. Ja meidän täytyy varmistaa ja taata lasten terveys. Ja siksi olisi tärkeää, että sellaiset tartuntataudit, joita voisimme ennaltaehkäistä rokotusohjelmilla, todella näin tehtäisiin, että nämä rokotusohjelmat saataisiin käynnistettyä kaikilla eri alueilla. Sitten Roa McAvan esitti kysymyksen Viime vuosien kokemuksia tulisi nyt arvioida, siis H1N1-virukseen liittyvä toiminta. Meidän täytyy arvioida eri toimijoiden, eri toimielinten toimintaa ja tiedottamista on aivan selvästi parannettava. Mitä tulee yhteisiin rokotehankintoihin, haluamme tukea tätä ehdotusta. Haluaisimme välttää tilanteen, jossa joku jäsenvaltio ei saa rokotteita ja toinen taas hamstraa niitä ää, siinä määrin, että se ei edes saa niitä kaikkia käytettyä. Kysymyksenne sitten liittyen tähän unkarilaiseen kätilöön. Unkarissa on voimassa laki, joka koskee kotisynnytyksiä. Tässä laissa muotoillaan tiettyjä ennakkoehtoja. Kyseessä on laki, josta ministerit ovat jo keskustelleet ähm, ja se on nyt hallituksen käsittelyssä. Miksi Rova Gerib nyt on kotiarestissa äh, tai miksi hän oli vankilassa, tähän en voi vastata. Kun tämä ongelma tuli tietoomme, viranomaiset reagoivat hyvin nopeasti. Kuultiin äh, lääkäreitä, kansalaisjärjestöjä. Unkarissa nimittäin on kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat kotisynnytysten puolesta. Me siis äh, toteutimme lääkärien ja muiden alan toimijoiden kanssa kuulemismenettelyn. Ja tämän vuoropuhelun ansiosta tämä lakiehdotus on nyt tehty ja haluamme todella selvittää tässä myös kaikki mahdolliset ongelmat. Toivon, että tämä saadaan hoidettua. Sitten rouva Antonia Parvanova. On tärkeää, että terveysministerien viesti saavuttaa myös valtion, valtiovarainministerien korvat. EPSKon kokouksessa joulukuussa tämä kysymys nostettiin esiin. Kysyttiin myös, pitäisikö EPSKon ja ECOFINin järjestää yhteinen kokous terveysministerien viesti valtiovarainministereille on tärkeä siitäkin syystä, että valtiovarainministerit ovat vastuussa äh, varojen jaosta ja heidän toimintansa ehkä saa myös enemmän huomiota. Jotta kriisi saadaan päihitettyä, myös terveysala, koko sektori, joka on erittäin monimutkainen järjestelmä, tulee analysoida läpikotaisin. Kyse on potilaiden turvallisuudesta, kyse on järjestelyistä, kyse on rahoituksesta. Kaikki nämä yksityiskohdat meidän tulisi tuntea huomattavasti entistä paremmin ja kun tunnemme kaikki yksityiskohdat, voimme ehkä välttää tulevia kriisejä. Mitä H1N1 yksi kysymykseen tulee, meidän äh, tulee todella arvioida viime vuosien kokemuksiamme. Sitten äh, herra äh, Tremopulos kysyi GMOista. Hyvin monimutkainen aihe. Kyse on maataloudesta, terveydestä, ympäristöstä ja juuri terveysulottuvuus on meidän vastuullamme, mutta tätä kysymystä ei olla ottamassa erikseen Unkarin puheenjohtaja valtion esityslistalle tulevina kuutena kuukautena. Viimeinen kysymys. Viimeisessä kysymyksessä puhuttiin terveyspalvelujen vähimmäisnormeista, vähimmäissäännöksistä, mutta tässä kyse on jäsenvaltioiden toimivallasta. Ja erot jäsenvaltioiden välillä ovat todella suuria. Meidän tulisi pikemminkin keskittyä näiden suurten erojen ja epätasa-arvoisuuksien vähentämiseen. Ne jäsenvaltiot, joissa on puutteita ihan perusterveydenhuollon alalla, tulisi tasoa nostaa, tilannetta parantaa. Ihan esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstön pätevyyttä parantamalla – ja meidän tulee todella, todella analysoida tilannetta ja sitä, mitä vaikutuksia talous- ja rahoituskriisillä oli juuri terveydenhuoltoalaan. Tämä kriisi on ravistellut koko yhteiskuntiamme ja meidän on todella nyt keskityttävä siihen, että kriisi vaikuttaisi terveydenhuoltoalaan niin vähän kuin mahdollista, niin että kansalaisten terveys olisi aina etusijalla. Kiitos. Kiitoksia. Toinen kierros ensimmäisenä herra Mikolausic. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri, haluaisin toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi valiokuntaamme. Kuten tiedätte, te puhutte nyt ympäristövaliokunnan jäsenille, jotka käsittelevät terveydenhuoltokysymyksiä. Eli, ja te olette tässä asiassa meidän liittolaisemme ja toivomme hyvää keskustelua ja dialogia. Minulla ei ole pitkiäkään kommentteja, eh, ehkä pari asiaa ja kysymys. Olen iloinen siitä, että puhuitte rakennerahastoista ja näistä eurooppalaisista rahoitusvälineistä ja mahdollisuudesta keskittyä enemmän näihin mahdollisiin sijoituksiin terveyssektorille rakennerahastoista. Ja olen todellakin sitä mieltä, että meidän täytyy löytää kaikkien jäsenvaltioiden kannalta hyviä ratkaisuja. Puhuitte myöskin ennaltaehkäisystä ja siitä, että se on yhteydessä ihmisten elintapoihin, vanhojen, iäkkäiden ihmisten, mutta myöskin mainitsitte nuoremmat sukupolvet. Me tiedämme, että pitkäaikaiset tutkimukset Suomesta ja Unkarista, ne toivat esille sen, että nuorten keskuudessa itsemurhia on paljon. Voisitteko kommentoida tätä? Onko tästä asiasta joku, onko teillä jonkinlainen erityinen ohjelma tähän asiaan liittyen? Ja sitten haluaisin tietää, mitä Unkari puheenjohtajamaana on mieltä näistä terveydenhuoltoalan ammattilaisten mobiliteetista Euroopassa. Mitä Unkari aikoo tässä asiassa tehdä? Kiitos. Kiitoksia. Dagmar Rothberg seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä vaiheessa voin yhtyä herra Mikolaisiin sanomaan. Herra ministeri, sanoitte maahanmuutosta, että terveydenhoitoalan työntekijöiden muuton osalta täytyy tietää ne perusteet, miksi he lähtevät. Voitte, olisi kiinnostunut kuulemaan, että voitteko ajatella, että on tulojen lisäksi muitakin syitä. Tässä voi olla tärkeää myös infrastruktuurissa tehdään työtä. Miten te haluaisitte tämän ongelman ratkaista? Täytyy todeta yleisellä tasolla, että teette mielenkiintoisia ehdotuksia. Ei myöskään liian kunnianhimoisia. Se onkin tärkeää, kun on vain kuusi kuukautta, mutta kaikki ovat tällaisia pehmeitä teemoja. Haluatte hoitaa monia asioita, joista en ole varma, että, että kannattaako se työ oikeasti. Esimerkiksi maahanmuutto, maastamuutto, sitten sähköinen terveydenhoito, tämä joka on parlamentille hyvin tärkeä, kuten tiedätte, mutta tiedätte myös, että neuvotteluissa näistä se terveydenhoitopalvelusta neuvosto ei halunnut sähköistä terveydenhoitoa. Unkarilla on saattanut olla eri näkökohta tässä, mutta koska ei ole, ei ole, ei ole pystytty saamaan aikaan sääntelyä ja kompromissia, niin ole varma, että mitä toivotte, että seuraavan kuukauden vuoden aikana voitte saavuttaa, anteeksi kuuden kuukauden aikana. Sitten lainsäädännöstä. En sano GMOista mitään. Sitä kysyn herra Fasikasilta huomenna. Mutta potilaiden oikeuksista olen vähän pettynyt, että olette sitä mieltä, että parlamentin päätöksen jälkeen teidän täytyy odottaa komission muutettua ehdotusta. Koskahan on tietysti mahdollisuus, että komissio tekee tiedonannon ja sanoo sitten, että mitä ehdotuksessa tulee olemaan. Se on hyvin lähellä parlamentin kantaa. Neljä viikkoa tässä jo menetetty ja teema on meille kovin tärkeä. Itsekin sanoit, että potilaiden oikeudet ja edut ovat teille hyvin tärkeitä, ne täytyy olla etusijalla. Sen vuoksi toivon kovasti, että perustette työryhmän nopeasti ja aloitatte työn nopeasti. Koska jos komissio ehdottaa uutta ehdotusta helmikuussa että aloitatte työn maaliskuusta, niin ei teidän puheenjohtajakauden lopun mennessä saatu aikaan mitään, ja se olisi meille kovin harmi, ja teillekin varmaan myös. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue, Monsieur le Ministre. Kiitos. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi, herra ministeri. Äh, ensinnäkin äh, olin yllättynyt kuullessani, että GMO ei, ei ole ohjelmassanne. Meillähän on direktiivi vuodelta 2008 ja komissio ja neuvosto keskustelevat tästä arkaluontoisesta asiasta ja olen hyvin yllättynyt, että tämä ei löydy puheenjohtajamaan äh, ohjelmasta. Mutta tämä ei ollut se kysymys, jonka halusin esittää. Menen hieman Naroa Parvanovan kysymyksen suuntaan. Se tapa, jolla H1N1-kriisi hoidettiin ja tämänhetkinen Mediator-lääkkeeseen Ranskassa liittyvä äh, skandaali on tuonut äh, päivänvalon eturistiriitakysymykset. Tänä aamuna me hyväksyimme mietinnön, jossa puhutaan eturistiriidoista ja asiantuntijoiden lausunnoista. Komission jäsen Dali kokouksessa, joka parlamentti järjesti pari viikkoa sitten, hän sanoi, että hän aikoi saattaa voimaan lakia EFSAn kautta ähm, tästä eturistiriita-asiasta. On itsestään selvää, että tällaiset eturistiriita-epäilyt, ne haittaavat kansanterveysjärjestelmän uskottavuutta – se syö, nakertaa sitä luottamusta, jota kansalaisilla on, ei ainoastaan asiantuntijoihin, vaan myös poliitikkoihin. Ja tästä syystä haluaisinkin kysyä teiltä, hyvä herra ministeri, aikooko, onko Unkari tietoinen tästä ongelmasta ja aikooko se ryhtyä konkreettisiin toimiin ja tehdä konkreettisia ehdotuksia neuvostossa tästä asiasta puheenjohtajakautensa aikana? Thank you. Uh, thank you, Minister, for your... Kiitoksia, ministeri, että olette paikalla. Minä olen kiinnostunut mielenterveydestä, ja kuten mainitsitte aiemmin, niin pidetään konferenssi eurooppalaisesta mielenterveydestä maaliskuussa. Haluaisin kysyä, ryhtyykö Unkari toimeen varmistaakseen, että jäsenvaltioiden sidosryhmien välinen yhteistyö, jolle parlamentikin on ilmaissut tukensa, niin jatkuuko se ja että tätä osallistumista jatkettaisiin ja vahvistettaisiin ja kehottaako neuvosto komissiota esittämään toimintasuunnitelman tällä alalla? Kiitoksia, että olisi eh, Gospod eh, Kiitoksia. Kiitoksia esityksestänne ja tervetuloa sydämellisesti myöskin äh, syövänvastaisen toiminnan ryhmän puolesta. Olen iloinen siitä, että edustatte selkeästi kansalaisten etuja, ei pelkästään potilaiden olen iloinen tästä lähestymistavasta, koska meidän täytyy toimia myös niiden puolesta, jotka ovat vielä terveitä, koska vain niin on, voidaan varmistaa se, että potilaiden määrää ja sairaan määrää voidaan vähentää. heidän tulee koko ajan enemmän syövän vuoksi. Tarvitsemme jatkuvaa työtä ja ennaltaehkäisyä jossa täytyy yhden puheenjohtajamaan liittyä toisen työhön, ja toimijoiden välinen yhteistyö on myös tärkeä neuvoston komission ja parlamentin välillä. Pidän hyvänä erityisesti sitä, että te aiotte saada toimeen asetuksen ja päättää asetuksesta rajat terveydenhoidosta se ei ole tärkeää pelkästään potilaiden liikkuvuuden kannalta, vaan myös tiedon liikkuvuuden kannalta. Vain niin, että tuetaan tiedon liikkuvuutta, niin vain niin on sitten mahdollista tasoittaa jäsenten, jäsenten välisiä, jäsenvaltioiden välisiä eroja terveydenhoidon laadussa. Minulla on kysymys. Mitä painotuksia asetatte ja mitä lisäarvoa voitte saada aikaan Unkarin puheenjohtajakauden aikana syöpävastaisessa taistelussa. Sitten vielä Gilles Pagnon ja tämän jälkeen voitte vastata. Olkaa hyvä. Oui, monsieur le président, monsieur... Kiitos, herra puheenjohtaja, hyvä ministeri. Muutama sana. Kuulin tänä aamuna Äh, puheenvuoron, josta löytyy paljon hyviä aikeita, mutta haluaisin sanoa teille, että mitä minuun tulee, enkä ole yksin, niin olen hyvin turhautunut, kun kuuntelen teitä. Miksi? Äh, sen takia, että me tiedämme, että nyt kun toinen vuosikymmen alkaa tällä vuosisadalla, niin kaikki asiat menevät nopealla vauhdilla eteenpäin, mukaan lukien skandaalit. Esimerkiksi se tapa, jolla H1N1 hoidettiin vähän yli vuosi sitten Mediator-lääke Ranskassa, mutta myöskin muita skandaaleja, Champix ja viime päivinä tuli päivän valoon aspartaamiskandaali jolla on vaikutuksia meidän jokapäiväiseen elämäämme. Ja nämä vaikutukset ovat päätä huimaavia. Ja toivoisin, ja teidän puheenjohtajakautenne tulee käyttää hyväkseen sitä, että tämä on niin ajankohtainen asia. Toivoisin, että mennään tässä poliittisessa tahdossa eteenpäin ja hieman rauhoitetaan kansalaisia Euroopassa koska mitä terveys, terveydenhuoltoon tulee, kansa tarvitsee tällaista rauhoittelua. Ja tästä pääsenkin kysymykseeni. Mitä konkreettisia lisäsuojatoimenpiteitä te haluatte ehdottaa? Minkälaista lisäturvaa voitte ehdottaa? Minkälaista lisäkoordinointia Euroopan unioni voisi ehdottaa, jotta kun nyt valitettavasti olemme joutuneet toteama, toteamaan, ja Corinne Lepage on jo to, puhunutkin näistä eturistiriidoista, jotka ovat valitettavia. Mitä keinoja meillä olisi, jotta me pääsisimme eteenpäin ilman liian rajoittavia toimenpiteitä? koska näitä ilmiöitä on useammassa jäsenvaltiossa ja muutamalla sekunnilla haluaisin ilmaista äh, hämmästykseni suhteessa siihen vastaukseen, jonka annoitte liittyen kätilöön. Äh, teidän täytyy muistaa se, että te olette EUn jäsenmaana saaneet tuomion äh, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta tässä asiassa, ja teidän ei tulisi olla vastauksessanne niin tietämätön kuin mitä olitte. Kiitoksia. Ja nyt taas ministeri saa olkaa hyvä. Um, <clears throat> Miroslav Mikolászik mm, képviselő úrnak. Herra Mikolásik, olemme valmiit tekemään yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. ennaltaehkäisyn ja terveellisten elämäntapojen suhteen. Action for Prevention Eli toimet ennaltaehkäisyn nimissä ovat, on juuri tämän äh, konferenssimme motto. Kyse on äh, ennen kaikkea äh, terveellisistä elämäntavoista ja myös esimerkiksi toiminnasta nuorten parissa. Samoin tulemme toimimaan mielenterveyden alalla – olen puhunut mielenterveyden ja hyvinvoinnin yhteydestä. Olemme järjestäneet jo viisi konferenssia. Viimeinen näistä järjestetään Unkarissa. Ja juuri tätä aihetta tullaan tuolloin käsittelemään. Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että nuoret saavat parempaa tietoa ja että ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä tehdään, koska meidän täytyy ymmärtää myös näiden ilmiöiden taustat. Ja todella on hyvin tärkeää estää itsemurhia. Monet ovat täällä puhuneet terveydenhuoltohenkilöstön muuttovirroista. Ne ovat olleet tosiasia jo vuosia. Kyllä syyt varmasti liittyvät juuri tulotason ja infrastruktuuriin. Samalla meidän täytyisi ehkä tarkastella äh, terveydenhuollon toimintaa. Mitkä ovat esimerkiksi jatkokoulutusmahdollisuudet ja miten äh, lääkärit ja hoitajat voivat toteuttaa itseään ammatissaan. Ja Unkarissa olemme analysoineet ihan tilastotietojen pohjalta tilannetta, olemme keränneet tilastotietoja ja pyrkineet ymmärtämään, miksi lääkärit ja sairaanhoitajat muuttavat Unkarista muualle. Olemme myös kysyneet heiltä näistä syistä, jotta ymmärtäisimme syyt paremmin on aivan ilmeistä, että syyt voivat vaihdella eri jäsenvaltioiden välillä, mutta on niin, että tällä hetkellä tämä muutto on, muuttoliike kohdistuu juuri itäisestä Euroopasta läntiseen Eurooppaan. Meidän tulisi parantaa järjestelmiämme ja ehdottomasti nostaa tulotasoa. Tämä tulokysymys on hyvin tärkeä, koska näin varmasti nämä terveydenalan ammattilaiset saataisiin pysymään kotimaissaan. Tunnemme nämä ongelmat ja siksikin olemme halunneet järjestää aiheeseen liittyvän konferenssin. Niin nyt puhun eh, sähköisestä terveydenhuollosta. Se voisi ratkaista monia ongelmia. Se voisi antaa hyvin paljon hyötyä kansalaisille. Ja tätä kautta terveydenhoitojärjestelmät eh, saataisiin myös rajat ylittävästi käyttöön ja voitaisiin käyttää eri järjestelmien hyötyjä. Ja tämä olisi kyllä hyvin tärkeää ja se on tärkeää myös potilaille tiedottamisen välineenä, joten haluamme kiinnittää tähän aiheeseen entistä enemmän huomiota. Um, a, a GMO-k, Lepage válaszolva a... Sitten eh, rova Lepage, GMOista. Tämähän koskee terveyttä ja ympäristöä ja mm, hyvin mielellämme teemme yhteistyötä kollegojen kanssa tämän aiheen osalta. Aihehan todella liittyy myös eh, terveysalaan ja terveydenhuoltoon. Mitä H1N1 kysymykseen tulee, Euroopan unionin toimia tulisi vahvistaa. Läpinäkyvyys on äärimmäisen tärkeää, että voimme saada palautettua kansalaisten luottamuksen. Rouva Chiltons esitti kysymyksen liittyen mielenterveyteen. Tämä on meille tärkeä painopistealue ja tulemme muotoilemaan neuvoston johtopäätökset aiheesta. Sitten nämä äh, syövän torjunta. Haluaisin äh, todeta, että rahoitusta tulisi parantaa ja terveydenhuoltoalan ponnisteluja tulisi parantaa, mutta tässä rahoituksella on tärkeä rooli. Belgia puheenjohtajakautensa johtopäätöksissä sai tuen Unkarilta. Pidämme tärkeänä sitä, että jäsenvaltiot toimivat yhdessä syövän torjunnassa on äh, niin, olemassa niin kutsutut kansalliset syöpästrategiat, jotka ovat erityisen tärkeitä. Haluaisimme kovasti painottaa ennaltaehkäisyä ja myös ähm, tällaisia rutiinitarkastuksia, säännöllisiä tarkastuksia – Herra Panjo puhui skandaaleista. Niitä on vältettävä. Olen täysin samaa mieltä kanssanne, mutta valitettavasti tilanne on sellainen, että skandaalit koskevat eh, niin kovin monia siksi, että terveys on niin kovin tärkeä asia ihmisille. Ihmiset ovat hyvin huolissaan eh, terveydestään ja neuvoston on kyllä tehtävä kaikkensa ongelmien välttämiseksi. Ongelmia, jotka saattavat johtaa suuriin ongelm- skandaaleihin. Ja sitten mitä flunssaan tulee, olen äh, toistuvasti maininnut, että kollegat ovat äh, alkaneet äh, arvioida näitä kokemuksia ja pidämme tässä Euroopan parlamentin kantaa. Mitä tähän unkarilaiseen kätilön Agnes Herebin tulee, niin en voi Unkarin viranomaisten nimissä äh, tässä antaa teille vastausta, mutta kyllä tässä toimin oli perustellut syyt. Tämä henkilö toimi väärin ja tämä johti viranomaisten toimiin. Tässä kysymykseen liittyy terveysulottuvuus. Olemme sitä käsitelleet. Valmistelimme hyvin, hyvin nopeassa aikataulussa lakiehdotuksen, joka tarjoaa takuut ja turvallisen mahdollisuuden synnytykseen siinä tapauksessa, kun naiset sitä haluavat. Ja näin voidaan kotisynnytykset saada turvallisiksi, turvallisiksi niin äitien kuin vastasyntyneiden vauvojenkin suhteen. Kiitoksia. Syövän torjunnassa Euroopan parlamentti on tehnyt koko joukon aloitteita ja olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tutkimusponnisteluja on lisättävä ja myös koordinoitava. Öö, olemme tässä keräämässä vielä, tarvitsemme 40 allekirjoitusta ennen minitäysistuntoa, öö, jotta Euroopan parlamentin vaatimus saadaan toivotettua eteenpäin. 27 eri tutkimusta 27 jäsenvaltiossa tulisi yhdistää, että saadaan hyvät tulokset. Viimeinen kierros, ensimmäinen puhuja on maanmiehenne eh, Janos Sola. Olkaa hyvä. Minulle on suuri ilo, että voin esittää ensimmäisen sen kolmannella kierroksella. Kaksi kysymystä. Herra ministeri, alustuksessanne viittasitte siihen, että on suuria epätasarvotekijöitä eri jäsenvaltioissa EU:ssa. ssa Monet ovatkin ottaneet tämän kysymyksen jo esille. Haluaisin täydentää näitä kysymyksiä sillä näkökohdalla, että näettekö mahdollisuuden siihen, että rakennerahastoja käytettäisiin tasoittamaan näitä eroja? Tämä olisi ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys. Tästäkin jo puhuitte olen alustuksessanne, ja monet jäsenetkin ovat tähän viitanneet, että miten tärkeää on terveellinen elämäntapa myöskin Unkarissa, Unkarin kansalaisten kannalta, mutta tietysti myös kaikille muille EU-kansalaisille. Ja viittasitte siihen, mitä Unkari halusi tehdä puheenjohtajamaana asian suhteen. Yksi osa on tupakoinnin torjunta. Olen kovasti tupakointia vastaan ja toivon, että enemmistö myös täällä valiokunnassa on sitä. Kernaasti kuulisin teiltä, mitä neuvoston puheenjohtajamaa halusi tehdä konkreettisesti, jotta tällä alalla saadaan aikaan tuloksia. Ennen kaikkea kun ajatellaan nuoria, joiden keskuudessa tupakointi saavuttaa yhä enemmän alaa. Horst Schnellhardt. Horst Schnellhardt. Herra ministeri, paljon teiltä on jo kysytty, mutta haluaisin vielä tarttua tähän rakennerahastoasiaan. Minulle tämä on kovin kiinnostava asia. Yksinkertainen kysymys. Mille alueille haluatte käyttää rakennerahastoa? Onko se vain asiantuntijakonferenssi kysymys vai suunnitteletteko, että rakennerahastoja voitaisiin käydä myös terveyshoito, terveydenhoitoalan infrastruktuureihin? Toinen kysymys. Puhutte lapsista. Se on asia, jota käsitellään Euroopassa hyvin eri tavoin. Onko tiettyjä rokotuksia mielessä, jotka haluaisitte toteuttaa koko Euroopassa neuvostossa käytävien keskustelujen kautta? Sekin olisi hyvin mielenkiintoista tietää. Asiantuntijakonferenssi, siitä voin toivottaa onnea, se on hieno asia. Ratkaisevaa on kuitenkin minulle aina, että miten tätä tietoa, jota siellä kerätään yhteen, niin te, saada yleisesti käytettäväksi Euroopassa, miten se saadaan toteutettu. Ehkä tästäkin voitte puhua tästä toimeenpanopuolesta. Ja sitten yksi kysymys vielä viimeiseksi. Unkari puhuu tästä potilaista ja työurasta terveydenhoitoalalla. Ehkäpä tätä voisitte valaista hieman enemmän, en oikein ymmärrä, mitä tällä tarkoitetaan. Krista Klass. Sitten Krista Klass. Kiitoksia, puheenjohtaja. Huomaatte, Haluamme vähän puhua pienemmistä asioista kuin näin yleisesti tästä terveydenhoito-ohjelmasta. Te haluatte tukea terveellistä elämäntapaa ja myöskin käyttää rakennerahastoja. Terveellisen elämäntavan tukeminen, sillä ei ole tekemistä pelkästään rokotusta ja lääkärissä käyneen kanssa, vaan myös peruskoulutuksen sivistyksen kanssa mitä Praskan sivistystä auttaa, jos en pysty suhtautumaan oikein omaan kehooni. Tämä on tietysti jäsenvaltioiden kompetenssi, mutta missä nämä toimivaltuudet ovat ja missä näitä asioita voidaan sitten e-, edistää. Demografinen muutos on myös terveysongelma. Ja tässä tarvitaan myös uutta ajattelua tulevaisuudesta ja tämä tietysti riippuu kovasti kansanterveydestä. Rakennerahastojen kehitys terveydenhoitoalalla. Sehän on kovin mielenkiintoinen lähestymistapa. Nyt olisi oikea aika ottaa tämä terveysasia tähän mukaan. Ja meillähän on puhuttu siitä, että myös maaseutulääkärit lähtevät harvaan asutulta pois. Tietysti on uutta innovatiivista ajattelua maaseudullakin tässä asiassa. Ja tässä neuvosta puheenjohtajamaa olisi hyvä elin, jossa tätä voitaisiin edistää tätä asiaa. Tiedän, että voisi toteuttaa sitä suoraan, mutta Euroopalla on tietysti velvoitus näyttää innovatiivista esimerkkiä ja pyrkiä innovatiiviseen ajatteluun. Toivon, että käytätte tätä hyväksyne tämän puolivuotiskauden aikana. Olen samaa mieltä, että kylän lääkäri on vähintään yhtä tärkeä ja sinne täytyy löytää rahaa ja kapasiteettia. Karhan Florence in der Tat, die, dieses Haus hat eine Menge an Aktivitäten. Tässä talossa on paljon tehty syövän torjunnan hyväksi, mutta heikkoja ollaan tupakoinnin torjunnassa edelleen. En ole ihan niin varma, että kuuluuko tämä teidän salkkuunne, mutta sitten kun tupakoitsija sairastuu, niin sitten se viimeistään on teidän salkussanne. Minua kiinnostaisi se, että minun maassani kun on aika suuri dioksiiniskandaali, siinä on rikollista toimintaa, siinä täytyy valtion syyttäjän tulla mukaan selvittämään asiaa. Niin tämä suhde dioksiiniskandaalin ja sen tosiasian välillä, että Euroopassa joka päivä yli tuhat ihmistä sairastuu tupakointiin liittyvään syöpään. Mitkä ovat nämä mittasuhteet? Haluatteko puuttua tähän asiaan? haluaisin todellakin motivoida teitä siihen, että haluatte seurata sitä, mitä parlamentti on päättänyt. Nimittäin, että lopultakin saataisiin vastuu tähän asiaan. Mikä tässä teidän filosofian ja strategianne on tässä tupakoinnin torjunnan alueella? Um. Dagmar Rothberg halusi esittää vielä lisäkysymyksen. No niin, kun minä tässä edelleen elättelen toivoa, että ministeri vastaisi edes tähän potilastietoja koskevaan kysymykseen, niin ettekö ole sitä mieltä, että teidän olisi jo ajat sitten pitänyt työryhmän työ käynnistää? Siitähän epävirallisesti oli komission kanssa sovittu. Ja oletteko sitä mieltä, että maaliskuussa perustettava työryhmä muka ehti saada kolmessa kuukaudessa jotain aikaan? Te puhuitte siitä, että tämä potilaskysymys tulisi hoitaa mitä pikimmin, että se on tärkeää, mutta <laughs> silti ette vieläkään ole tehnyt mitään. No niin, tässä olivat nämä kysymykset. Haluatteko vastata? Áder um, <clears throat> János képviselő a um, um, strukturális források felhasználása. Herra Janos Aderin kysymyksestä ja rakennerahastoista ja niiden käytöstä. Monet jäsenet ovat jo ottaneet asian esille. Tämä on tietysti hyvin tärkeä kysymys. Kyse ei ole pelkästään rahallisesta tuesta tilaisuuden järjestämiseen, vaan tarvitaan myös pääomainvestointeja ja investointeja infrastruktuuriin, jotta terveysalalla voidaan pienentää eroja. Seuraavien kuukauden kuukauden aikana olemme asettaneet tämän tavoitteeksemme. Ja haluaisimme pitää tätä asiaa prioriteettina. Ja tässä haluaisimme siis käyttää rakennerahastoja terveyden kehittämiseen. Mitä tulee terveelliseen elämäntapaan? Tästäkin esitettiin monia kysymyksiä ja tietysti kun ajatellaan myös tupakoinnin torjuntaa. Yhdessä ennaltaehkäisevän toiminnan konferenssissa me käsittelemme kolmea teemaa. Terveellinen ravinto ennen kaikkea, joka tietysti myös vaikuttaa terveelliseen elämäntapaan. Sitten ylipaino ja sitten tietysti kuntoilu, urheilu, jotka ovat tietysti tärkeitä nuorille lapsille, mutta myös ikääntyville. Heille täytyy antaa mahdollisuus kuntoilun avulla pidentää terveitä elinvuosia. Ja kolmas kysymys on tupakointi. Tarvitaan toimenpiteitä toimenpiteitä, että jo nuorten keskuudessa voidaan välttää se, että tupakointi voittaisi alaa koko ajan. Täytyy parantaa nuorten tietoisuutta siitä, mihin tupakointi voi johtaa, mihin ongelmiin ja mitä terveysriskiä siihen liittyy. On olemassa jo toimenpiteitä, jotka pyrkivät siihen, että tupakointi vähenisi aikuisten keskuudessa. Esimerkiksi tupakointikielot tietyissä tiloissa tai että tupakointi voidaan rajoittaa tietyissä tiloissa. Näitä pidämme hyvänä, näitä ehdotuksia. Herra Schnellhardt kysyy rakennerahastoista. Tässä vaan voin toistaa se, että tarvitsemme tärkeitä pääomainvestointeja. Mitä sitten tulee rokotuksiin, niin niistä ei tietysti voida tehdä sitovia. Mutta dokumentointi näistä suojarokotuksista olisi kovin tärkeää. Ennen kaikkea, kun ajattelee maahan ja muuttoa. Tässä olisi tärkeää saada konkreettisia dokumentteja, dokumentointia siitä, että miten lapset ovat saaneet rokotuksia ja myös vanhemmat. Yksi prioriteetti Unkarille terveydenhoitoalalla on myös nämä maahanmuuttajavirrat ja maastamuuttovirrat, jotka koskevat terveydenhoitajalääkäreitä, terveydenhoitoalan työntekijöitä. Tässä haluaisin puhua yhdestä kysymyksestä, joka minulle esitettiin. Se on tärkeä kysymys. että kuka voi hoitaa näihin, näiden maasta ja maahanmuuttajien ongelmia ensimmäistä kertaa. Ajattelen tässä erityisesti omalääkäreitä. Heidän työnsä ja terveydenhoitajien työ, jotka tukevat omalääkärin työtä, on hyvin tärkeää, että tämä työ on korkealaatuista. Tämä olisi hyvä perusta hyvälle terveydenhoitotoimelle. Tästä lähestymistavasta lähtien voidaan ajatella uudelleen asiaa. Ja tästä täytyy todellakin varmistaa laatu. Ja tietysti henkilökunnan koulutus on myös hyvin tärkeä kysymys. Kaikki tiedämme, että terveydenhoitojärjestelmä on hierarkkinen järjestelmä – Molemmat puolet ovat tärkeitä, toisaalta kysyntäpuoli ja toisaalta tarjonta. Lääkärit, terveydenhoitajat, terapeutit, henkilökunta. Täytyy katsoa todellakin, että mikä rooli molemmilla puolilla tätä järjestelmää on. Kysyntätarjonta ja molempia puolia täytyy vahvistaa ja kehittää edelleen, jotta voidaan taata hyvälaatuiset järjestelmät kansallisella tasolla, mutta myös tietysti EUn tasolla. Ja tässä mielessä maasta ja maahanmuutto on hyvin tärkeä ongelma, jota haluamme käsitellä. Tätä mielipidettä edustamme eri foorumeilla myös ja myöskin jatkossa. Neuvoston puheenjohtajamaana haluamme tietysti asettaa nämä ongelmat etusijalle ja löytää mahdollisia ratkaisuja. Seuraava Klaas. Tässäkin oli kyse rakennerahastoista. Tämä näyttää olevan tärkeä teema parlamentissa yhteydessä tähän eh, terveellisiin elämäntapoihin haluaisin sanoa, että Tätä teema-aluetta haluamme edistää kaikille ikäryhmille. Nuoret lapset, aikuiset ja myös ikääntyneet. Kaikissa ikäryhmissä täytyy tarttua tähän asiaan. Demografinen kysymys, demografinen muutos. Jos käsittelemme asiaa terveyden näkökulmasta, niin terveyden ylläpito ikääntyneiden keskuudessa on hyvin tärkeää tässä mielessä, koska näin ikääntyneet voivat edelleen olla aktiivisia työmarkkinoilla. Mitä tulee koulutukseen ja tiedottamiseen, ne ovat myös tärkeitä näkökohtia. Ja kansalaisille tiedottamisen pitäisi alkaa jo koulussa lapsille. Täytyy parantaa jo lasten ja nuorten tietoisuutta terveellisestä elämäntavasta, miten ihmisen elimistö toimii. Ja näin täytyy edistää terveellistä elämäntapaa myös lasten ja nuorten keskuudessa heidän täytyy saada tukea, jotta he pystyvät saamaan tätä tietoa, jonka kautta sitten voidaan varmistaa se, että he myöhemmin aikuisena voivat elää terveellistä elämää. Eli täytyy alkaa jo koulussa ja lapsista. Mainitsin jo konferenssin ennaltaehkäisevästä toiminnasta, jossa myöskin tupakointi on, tupakointi on yksi aihe. Mitä tulee potilastietoihin? Kiitän vielä tästä lisäkysymyksestä. Puhuimme tästä joulukuussa, kun teimme valmisteluja puheenjohtajakautta varten, niin tapasimme asiasta vastaavan komission jäsenen ja pyysimme häneltä dokumentteja ja papereita, jotka olivat jo käytössä, mutta joo, nyt pystymme näkemään että miten tämän ajan, hukkaamisen, ajan hukkaaminen voidaan minimoida. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja näistä kysymyksistäkin. Kuulitte, miten äh, innostunut ja pätevä valiokuntamme on hyvin kiinnostunut näistä asioista ja käsittelemme koko joukkoa asioita. Äh, Potilaiden tiedottaminen on yksi lainsäädäntö toimi, joka on edessämme tulevina puolena vuotena. Toivomme, että saamme sen hoidettua, koska on hyvin tärkeää, että kansalaisia tiedotetaan kunnolla. Meillä on myös muita tärkeitä kysymyksiä. Action for Prevention, puhuitte tästä liikunnasta, terveestä ruokavaliosta, tupakoinnin, alkoholin, huumeiden välttämisestä. Kaikki nämä asiat liittyvät terveyteen. Ja hyvin selvästi tuli myös puheenvuoroissa esiin epätasa-arvo terveydenhuoltojärjestelmien välillä ympäri Euroopan unionia. Täällä on puhuttu paljon koulutuksesta, myös laatustandardeista – ja tietenkin kustannuksista rakennerahastotkin mainittiin useaan otteeseen. Teemme mielellämme kanssanne yhteistyötä. Te kutsuitte meidät niihin lukuisiin konferensseihin, joita järjestätte puolivuotiskaudellanne ja toivon, että näihin konferensseihin myös Euroopan parlamentin jäsenet pääsevät mukaan. Kiitoksia ja menestystä puheenjohtajakaudellenne. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat, äh, arvoisat parlamentin jäsenet. Haluan kiittää minäkin puolestani teitä sydämellisesti ja toivon, että saamme vastattua myös niihin kysymyksiin, eh, jotka nyt jäivät äh, vaille vastausta tai ainakin täydellistä vastausta, joten äh, puheenjohtajakautemme päätteeksi toivottavasti vastaukset kaikkiin kysymyksiin on saatu. Voin vakuuttaa, että haluamme tehdä yhteistyötä kanssanne.